Näin ollen korjausliite katsotaan hyväksytyksi. Ja seuraavaksi keskustelemme sitten tästä markkinavakausvarannosta. Edustaja Bele, joka tästä asiasta kertoo nyt neljän minuutin ajan. Eh, goedemiddag. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Mielestäni Kaikkien katseet ovat suuntautuneet Kreikan kriisiin. Tämän tilanteen kiireellisyys saa, saa tois, asettaa muut asiakirjat vähän toiselle sijalle, mutta planeetta ei odota. Planeetta ei anna meidän odottaa. Meidän pitää kuitenkin edetä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä. Kun me puhumme tästä kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteesta ja tämä on erittäin tärkeä. Tämä on erittäin tärkeää, kun me pyrimme tähän päästökauppajärjestelmään ja se voi olla osittain syytä myös kriisistä. Meidän pitää pystyä perustamaan tärkeimmät pilarit ilmastopolitiikalle. Tämä varanto äh, antaa meille mahdollisuuden erokkia tehokkuuteen ja vähempiin päästöihin. Se tarkoittaa sitä, että vuonna 2030 meillä olisi 40 prosenttia vähemmän CO2. Meidän neuvot neuvottelu uskottavuutemme YK ilmastokonferenssissa Pariisissa tulee olemaan tärkeä. Se on elintärkeää, että sen pitäisi myös tuottaa hyvin paljon hyvän kollegat. Ne uudistukset, joita me nyt olemme hyväksymässä, se todistaa, että me voimme yhdistää kunnianhimoisen politiikan ilmaston, talouskasvun ja työllisyyden kanssa. Me tajuamme varsin hyvin, että ylimenovaihe vähempään, vähähiiliseen talouteen tarkoittaa sitä, että eurooppalaisten yritysten pitää olla kilpailukykyisiä ulkoeurooppalaisia yrityksiä vastaan, jotka voi, eivät ole mukana vielä tässä päästökauppajärjestelmässä. Tämä liittyy myös hiilivuotoon. Se, se teollisuussektori, joka kuluttaa paljon energiaa, pyrkii vähentämään paljon CO2-päästöjä, mutta se on myös törmännyt kansainvälisen kilpailuun. Sen täytyy myös tulevina vuosina antaa takeita siitä, ja me emme myös voi myöskään niitä rangaista, jos me haluamme talouskasvua. Jatkan englannin kielellä. Usein tässä yhteydessä unohdetaan, että tärkeistä uusista aloitteista ja poikkeuksista on päätetty. Nämä ovat aloitteet, jotka erityisesti hyödyttävät niitä jäsenvaltioita, joiden PKT on alhaisempi kuin EUn keskiarvo. Erityisesti haluaisin viitata kolmeen päätökseen. Ensinnäkin poikkeus ilmaisille päästöoikeudelle eh, energiasektorille, se jatkuu noissa maissa. Sitten tämä modernisointirahasto, jossa on noin kaksi miljardia euroa ja se luodaan, eh, jotta voidaan saada lisäinvestointeja näihin jäsenvaltioihin. Kolmanneksi solidarisuusmekanismi luodaan, jonka tulot eh, investoidaan ja jaetaan näihin maihin, joiden tulo on alaisempi kuin keskiarvo. Tätä ei yleensä mainita tässä. Commissaris Kanjete, volgende week met een nieuw voorstel voor de ETS-reform. Ensi viikolla tullaan esittämään uusi ehdotus päästökauppajärjestelmän uudistamisesta ja siinä otetaan huomioon ja vielä laajennetaan näitä sääntöjä liittyen yrityksiin, jotka, joissa Ähm, jotka ovat energiaintensiivisiä. Haluaisin kiittää äh, hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää Latvian puheenjohtajavaltiota, joka ei valitettavasti täällä oli edustajana, erityisesti äh, suurlähettiläs Stalmaisteria näiden istuntojen hyvästä johtamisesta. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä äh, Grotea, Gerbrandia, Aikhautia ja heidän tiimiään hyvästä yhteistyöstään. Ja haluaisin myöskin kiittää ympäristövaliokunnan puheenjohtajaa Lavia ja ITRE-esittelijä Tajania hyvästä yhteistyöstä ja heidän tuestaan. Ilman sitä emme olisi koskaan päässeet näin pitkälle. Kiitos. Seuraavaksi komission edustaja äh, komission jäsen Kanieti, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät edustajat, minulle on todella ilo, kun me voimme olla tässä teidän edissänne tämän keskustelun tiimalla, kun puhutaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteesta. Tässä on pääty neuvoston kanssa sopimus. Tämä varanto tulee kuulumaan automaattisesti päästökauppajärjestelmään. Tämä varanto on todella peruskivi EUn ilmastopolitiikalle, mutta kuitenkin viimeisten vuosien aikana kun olemme pyrkineet parantamaan tätä tilannetta. Tämä järjestelmä antaa meille hyvät välineet, jotta voimme käyttää vähän hiilistä energiaa. Nimenomaan me haluamme käsitellä tätä ongelmaa. Ja meidän pitäisi ehkä olla hieman joustavampia. Meidän täytyy olla luottavaisia markkinoihin ja että tässä päästökaupassa ollaan tehokkaampia, että lähivuosina saamme sopivia päätöksiä pyrimme, pyrimme vähentämään päästöjä pitkällä aikavälillä. Tämä markkinavakausvaranto on tarjoaa meille tärkeän mahdollisuuden, että voimme vähentää tehokkaasti näitä kasvihuonekaasupäästöjä. Haluan kiittää kaikkia edustajia, erityisesti edustajia Pelete, myös edustaja Tajania ja varjoesittelijöitä, poliittisia ryhmiä siitä, kuinka ovat nähneet vaivaa. Tähän kompromissiin on päästy. Siitä saadaan vahva perusta, kun me pyrimme luomaan tämän markkinavarausvaran on tämä alkuperäinen komission ehdotus halusi vuoden 2022, 2021 operatiiviseksi vuodeksi, mutta monet ovat halunneet aikaistaa tämän vuoden, jotta voi, tämä markkinavarausvaranto olisi toimiva vuonna 2019. Jos me puhumme niin oikeuksista, joita on myönnetty markkinavarausvarannolle, siellä on on vuonna 2014-2016 voidaan toteuttaa tämä, mutta 2020 olisi se alkuperäinen vuosi, mutta tällä markkinavarausvarannolla halutaan puhua myös näistä Innovatiivisuus on minulle erittäin tärkeä. Se myös, se myös näkyy tässä saavutetussa kompromissitekstissä kun puhutaan päästökauppajärjestelmästä, meidän täytyy ottaa huomioon 50 miljoonaa päästökauppa-oikeutta. Meidän pitää ottaa myös teknologiaa, joka ei ole niin kehittynyttä myös monissa teollistuneissa maissa. Meidän täytyy myös tajua teollisuuden kilpailukyvyn merkitys ja hiilivuodon merkitys eurooppalaiselle teollisuudelle. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita, jotta tullaan tarkastelemaan tässä. Öö, tässä päästökauppajärjestelmän uudistuksessa me haluamme myös vahvistaa tämän, tämän järjestelmän tulevaisuutta. Tässä tämän kompromissitekstin avulla on päästy hyvin eteenpäin, koska sillä me voimme hyvin tarkistaa tätä päästökauppaa vuodelle 2020-2030. Tämä liittyy ilmasto- ja elin Tämä on konkreettinen ehdotus. Toivottavasti päästään tähän mahdollisimman nopeasti, jotta voimme tämä markkinavarausvaranto olisi todellisuutta. Minun aikomuksena on tänä heinäkuussa tehdä ehdotus, jota seuraavassa huippukokouksessa, joka, jota käsiteltiin jo viime vuoden lokakuun huippukokouksessa. Me haluamme viedä tämän päätöksen, jotta meillä on erittäin hyvä energiaunioni, ollaan hyvä ilmasto, ilmastopolitiikka myös. Kiitos paljon. Thank you, Commissioner. Kiitos komission edustaja seuraavaksi. ITRE-valiokunnasta herra Tajani. Ringrazio innanzitutto. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Ivo Pelitteä ja erinomaisesta työstä siitä, että päästiin yhteisymmärrykseen ja hyväksyttiin tämä äm, asiakirja. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä. Olemme saaneet aikaan hyvän tasapainon ympäristöpolitiikan ja teollisuuspolitiikan välillä. Olemme ottaneet käyttöön tärkeitä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat sen, että voimme tasapainottaa lisäkustannukset, jotka tulevat yrityksille johtuen Euroopan ilmastolainsäädännöstä erityisesti määräykset, jotka liittyvät hiilivuotoon ja tämä innovaatiorahasto, joka johon laitetaan 50 miljoonaa päästöoikeutta. Ähm, meidän täytyy saada aikaan hyvä kompromissi erityisesti kahdessa asiassa. Eli jos katsomme tulevaisuuteen, meidän täytyy yrittää päästä yhteisymmärrykseen siitä, kuinka paljon päästöoikeuksia annetaan energiaintensiiviselle teollisuudelle ja sitten mitä tehdä, kun hiilidioksidin hinta nousee meidän täytyy suojella yritystämme ja erityisesti niitä, joiden toiminta on vaarassa siirtyä EUn ulkopuolelle. Mitä tulee kustannusten kompensointiin, meillä täytyy olla harmonisoitu järjestelmä. Euroopassa järjestelmä ei toimi ja se aiheuttaa kilpailukyvyn vääristymisiä jäsenvaltioiden välillä. Tässä on kielteisiä vaikutuksia Euroopan teollisuudelle. Toivoisin, että komissio ottaa huomioon nämä asiat, kun se päästöoikeusjärjestelmää muuttaa. Tämä on tärkeä tämä tavoite 40 20 prosenttia äh, mm, äh, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoteen 2030 mennessä, mutta äh, myöskin teollisuuden tavoitteet on saavutettava. Ilman teollisuutta ei ole työtä. Kiitoksia. Mr. Lise, two Kiitos sitten herra Liise, kaksi minuuttia. Kiitos arvoisa varapuhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Kiitos Ivo Beletille ja myös Giovanni Lavialle valiokunnasta ja sitten myös Antonio Tajania. Kiitän teollisuusvaliokunnasta ja kaikkia muita asianosaisia. On selvää, että tämä hyväksytään huomenna äänestyksessä. Tämä on komission jäsen Hiirikaudelta erinomainen ehdotus ollut pöydällä ja me olemme sitten Rieskaineten kanssa, seuraajan kanssa olemme tätä vielä parantaneet. Tämä ehdotus on ollut kunnianhimoinen. Se on kunnianhimoisempi kuin se, mitä komissio alun perin ehdotti. Ja ainoa, ainoa tässä kritiikin kohta oli se, että tämä ei riittänyt. Ja tärkeää on, että verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen nämä päästöluvat, tämä takapainot, takapainotetut päästöluvat, ne otetaan varantoon mukaan ja sitten ne päästöluvat, joita ei vuoteen 2020 mennessä ole käytetty, ne lisätään myös varantoon. Tämä on kunnianhimoinen lähestymistapa ja tällä tavoin voidaan todellakin päästöjä vähentää. Toisaalta, ja tästäkin olen täysin samaa mieltä, että tätä, tässä oli täsmentämistarvetta, on tärkeää, että kaikki tietävät, mitä tehdään ja haluamme kannustaa innovaatioihin. Emme halua, että energiaintensiivinen teollisuus lähtee Euroopasta pois, vaan että se innovoi ja juuri tästä syystä äh, tällaiset ähm, vertailut on otettu käyttöön. Tämähän on asia, josta äh, parlamentti esitti Mojovan vastalauseen aikoinaan. Ja tärkeää on, että me todella ojennamme kätemme, kätemme ähm, teollisuuden suuntaan, annamme sille kannustimia äh, innovoida ja jatkaa toimintaansa. Emme mitenkään halua ajaa sitä pois Euroopasta. Ja nyt ensi viikolla, kun komissio on meille luvannut ehdotuksen, niin se varmasti tulee. Se on varmasti kunnianhimoinen. Tärkeää on, että kunnianhimoisesti suojelemme ympäristöä ja ilmastoa, mutta samalla annamme kannustimia ja tulevaisuuden näkymiä teollisuudelle. Se on hyvä esimerkki muille valtioille. Kiitoksia edustaja Grote. Kiitoksia hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä Iivo. Ensinnäkin sydämestä kiitoksia hyvästä yhteistyöstä parlamentti on toiminut vastuullisesti tässä tärkeässä asiassa, koska päästökauppajärjestelmä markkinavakausvaranon kautta, jonka äh, huomenna äh, käynnistämme, meidän ryhmämme tulee äänestämään sen puolesta. Niin, tämän markkinavakausvaranon kautta päästökauppajärjestelmää voi vihdoinkin hengintää, Voidaan reagoida äh, suhdannevaihteluihin. Tähän asti järjestelmä oli staattinen, se oli rakennusvirhe. Ja nyt päästökauppajärjestelmä markkinavakausvarannolla äh, on nyt tullut todellisuuden, todelliseen tilanteeseen. Olen iloinen siitä, että ähm, suuri määrä näitä päästöoikeuksia otetaan pois markkinoilta. Ne aiheuttavat meille ongelmia, että saamme järkevän, realistisen äh, hinnan yhdestä tonnista hiilidioksidia niin, että tehdään investointeja, investointeja ilmastoa suojeleviin teknologioihin, mutta myös, että on selkeät puitteet, oikeudelliset puitteet niille, jotka tämän nyt haluavat investoida. Joten oli kyllä kiire, että mm, teimme tämän päätöksen kehityksen ja tällä tavoin saamme aikaan äh, vahvat oikeuspuitteet, mutta sen lisäksi viestä, lähetämme myös muulle maailmalle, myös COP21-konferenssille, että voidaan harjoittaa järkevää teollisuuspolitiikkaa, kuten kollega Tajani juuri sanoi, ja samanaikaisesti eh, ilmastonsuojelua ja ympäristönsuojelua. Nämä asiat eivät sulje toisiaan pois, siksipä olen oikein iloinen, että nyt toistan itseäni tässä, mutta että toimimme niin vastuullisesti ja saimme tämän asian eh, käynnistettyä. Yksi ikävä asia meidän ryhmällemme on alkupäivämäärä, mutta se on kompromissi, kuten jo sanottiin, joten ei meidän tarvitse äh, huomenna hävetä äh, tätä lainsäädäntöehdotusta, vaan voimme olla ylpeitä siitä, että me viemme eteenpäin eurooppalaista ilmastonsuojelupolitiikkaa, mutta myös teollisuuspolitiikkaa. Ja nyt komission jäsen Kaniete, odotamme teidän ehdotustanne. Toivottavasti tulee vielä ennen kesälomaa. Ehkäpä voitte vielä ottaa siihen kantaa. Minä herra Sefkovicilta kysyin siitä valiokuntakokouksessa. Hän sanoi ennen kesälomaa. Kysyin, että minä vuonna. Hän sanoi 2015 ja siitä pitäisi pitää kiinni. 2015 ennen kesälomaa. Uh, Kiitos kollegat. Pitäytykääpä ajassa. Seuraavaksi herra Duncan, kaksi minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, äh, kasvihuonekaasu järjestelmä tai tämä päästökauppajärjestelmä on ollut osa Euroopan politiikkaa jo pitkään, mutta se ei ole oikein saanut tuulta alleen. Tärkeää on, että uudistamme sellaista, mikä on ollut hyvää politiikkaa tai tärkeää politiikkaa, mutta joka ei ole toiminut kunnolla. Kompromissin saavuttaminen ei ollut helppoa. Tässä oli paljon asianosaisia. 2019, 2019 on hyvä aloitusvuosi. Ja sitten juuri nämä ei-käytetyt päästöluvat, niin että miten niitä voidaan hyödyntää, on hyvä, että ne nyt takapainotetaan tällä tavalla, koska muuten tämä prosessi ei toimisi. On tärkeää, että ETSn täytyy toimia, jos me odotamme sen johtavan tuloksiin ja että tämä voidaan sitten myös linkittää muihin vastaaviin järjestelmiin muualla maailmassa. Mutta ja jos tämä ei onnistu, tarkoitan tällä sitä, että jos me annamme liikaa velvoitteita teollisuus, teollisuudelle, joka on energiaintensiivistä, niin silloin hiilivuotoja saattaa tulla ja silloin tämä ei kannusta yrityksiä. Meidän täytyy saada aikaiseksi se, että päästöt vähenevät, mutta tämä ei saa antaa tapahtua teollisuuden kustannuksella. Ja nyt me olemme hyvällä tiellä. Tässä on saavutettu suurta edistystä ja olemme matkalla kohti hyvin toimivaa päästökautta järjestelmää kun COPS-kokous Pariisissa järjestetään. Huomenna, kun asiasta äänestetään, meidän pitäisi antaa tälle tukemme. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, mutta vasta ensimmäinen askel eteenpäin. Meidän meillä on vielä pitkä tie kuljettavana, jos aiomme vastata Pariisissa asetettuihin velvoitteisiin. Sitten herra Freiria, äh, kaksi minuuttia. Komissaari, kollegas. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää herra Belettiä eh, puheenjohtaja Via ja kollega Gerbrandi, jotka ovat tehneet erinomaista työtä tässä asiassa. Tässä on kyse eh, eh, kaasupäästöoikeuksista ja se on ehkä yksi tärkeimmistä ilmastonsuojelupolitiikkamme elementeistä ja on tärkeää, että tätä välinettä nyt käytetään oikein johtuen talouskriisistä ja siitä, että näitä oikeuksia oli liikaa markkinoilla. Siitä ei ollut mitään hyötyä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Meidän täytyy tukea investointeja ympäristöystävällisiin teknologioihin ja siksi on poistettava tämä epätasapaino. Tämä on tärkein elementti tässä lainsäädäntöehdotuksessa. Me tarvitsemme vakaamman ja ennakoitavamman markkinan, joka edistää uusia teknologioita. Nyt vielä ennen 2020 äh, on perustettava tämä innovointirahasto ja kehitettävä hiilidioksidi äh, ja säästäviä teknologioita. Olen iloinen siitä, että markkinavakausvaranto nyt astuu aikaisemmin voimaan kuin mitä oli suunniteltu. Komissio ehdotti vuotta 2021, nyt se alkaa eh, vuoden 2019 alusta. Maapallo on tästä varmasti kiitollinen. Ja tällä tavoin voidaan markkinat vakauttaa ja sitten nämä 900 miljoonaa takapainettua eh, päästöoikeutta voidaan jälleen ottaa mukaan järjestelmään ja tämä on tärkeää tärkeä viesti myöskin ulkoisille kilpailijoillemme, että EU vieläkin ottaa ilmastonsuojelun vakavasti. Hyvä komission jäsen, me emme saa unohtaa, kuinka tärkeää se on, että saamme aikaa maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen Pariisissa tämän vuoden lopulla. Me emme saa unohtaa sitä, että että EUlla täytyy olla johtava asema näissä neuvotteluissa ja olen kiitollinen komission jäsen sitoumuksesta tästä tavoitetta silmällä pitää. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin kollega Ferreiralta? 30 sekuntia. Eh, Kiitos. Minä haluaisin edustaja Ferra sanoi, että Hiilimarkkinat on tärkein väline ilmastonmuutoksessa, sen korjaamisessa, mutta hän, minä haluaisin kysyä, että miten se on toiminut, jotta, miten on tehnyt, on, voidaan, on vähennetty kasvihuonekaasupäästöjä, missä kohtaa, milloin tämä järjestelmä, päästökauppajärjestelmä on antanut mahdollisuuden taistella tätä kasvihuonekaasuja vastaan. Miten tämä järjestelmä on mahdollistanut sen? pela pergunta, mas uma vez mais a posição da Kiitoksia tästä kysymyksestä. Äärivasemmisto aina sanoo äh, tämän tyyppisiä asioita tästä välineestä. Tämä on mielestäni tärkeä panos äh, ilmastonsuojeluun. Minä en näe muuta vaihtoehtoa edetä tässä asiassa.

toivon ettei keskustelu pääty tähän näihin kysymyksiin vaan löydämme ratkaisuja jotta pystymme pitämään ilmastonmuutoksen Arvoisa puhemies, aluksi Ivo Beletia kiittäisin hyvin tehdystä työstä. On aina vaikeaa saada kompromissi aikaan päästökauppajärjestelmästä. Tämä herättää aina suurta keskustelua täysistunnossa ja sitten loppujen lopuksi useinkaan emme pääse kompromissiin. Nyt olemme sen saavuttaneet ja tästä kiitos kuuluu sinulle Ivo Belet ja kiitos hyvästä yhteistyöstä. Me äh, vihreät voimme tukea tätä kompromissia, me äänestimme sen puolesta, koska se on parannus entiseen mutta täytyy muistaa, että työmme on vasta alussa. Nyt meillä on vakausmekanismi, hyvä niin, mutta suuri kysymys on edelleen se valtava ylijäämä, joka markkinoilla on. Mitä me aiomme tehdä pitkällä tähtäimellä ETSssä? Nämä ovat kysymyksiä, joihin vaadimme vastausta komissiolta toivottavasti ensi viikolla. Teillähän on komissiossa sama ongelma kuin meillä päästökauppajärjestelmän suhteen. Aina asiat venyvät, mutta odotamme ehdotusta ensi viikolla. Kysymys komission jäsenelle, herra Kanietelle. Uutisista luemme, että olette jo muuttamassa yhtä ehdotusta, joka on ollut aika hyvä. Esimerkki, e, eli tämä, että takapainotetut luvat siirrettäisiin varantoon, mutta uudessa ehdotuksessa haluatte käyttää 250 miljoonaa näistä ö, oikeuksista uuteen varantoon joka, tai uuteen kiintiöön, joka sitten liittyisi näihin 2020 tavoitteisiin. Toivon, että olen lukenut väärin, että ei, ettei tässä ei käy niin, että asia kääntyy päälailleen, että aloitetaan alusta tai aloitetaan aikaisin ja sitten äh, ylimäärät siirretään äh, varantoon. Kiitos sitten Rova Iivi, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä on toinen yritys mukauttaa välinettä, joka ei toimi, päästökauppajärjestelmä. Järjestelmä, joka lähtee siitä järjettömästä ajattelusta, että markkinoiden kautta voidaan toteuttaa vakavasti otettavia tehokkaita ilmastopolitiikan toimia tämänhetkisen järjestelmän ei millään lailla rohkaissut uusiin teknologioihin sijoittamiseen. Ja lisäksi päästökauppajärjestelmässä on vaikeita lisävaikutuksia. Ensinnäkin tällainen keinottelu, joka haittaa ympäristöä ja petokset. Tämä on järjestelmä, joka edestää veronkiertoa, joka nyt on jo noin viidellä miljardilla eurolla haitannut veronmaksajia Euroopassa. Tilintarkastustuomioistuin on äh, tehnyt erityiskertomuksen liittyen äh, päästöoikeusjärjestelmän. Lisäksi ihmisoikeuskysymykset äh, kehitysmaissa tehdään hankkeita, joita määritellään kestäviksi, eikä laisinkaan huomioida niiden ihmisten itsemääräisyysoikeutta, jotka siellä elävät. Jopa Paavi on sanonut, että täytyisi antaa enemmän näkyvyyttä tämän ongelman humanitaariselle ulottuvuudelle ulottuvuudelle. Kiitoksia. Please. Edustaja Dornano, yksi minuutti. Merci, Madame la Vice. Kiitos, rouva varapuhemies. EU on halunnut osoittaa sitoumuksensa sitoutumalla Kioton pöytäkirjan ehdotuksiin. Kun me olemme käynnistäneet tämän kasvihuonepääsykaupan, päästökauppajärjestelmän sillä tavalla on haluttu nimenomaan pikkuhiljaa päästä, alentaa hiilen hintaa ja parantaa talouselämäämme, mutta valitettavasti todellisuus on ollut aivan toisenlainen. hinnat ovat romahtaneet sen jälkeen, kun tämä markkinavarausvaranto on luotu. Se on ollut vain hoivaava lääke, kun on pyritty korjaamaan markkinoiden vajauksia meidän pitäisi nyt ajatella kokonaan tätä järjestelmää, päästökauppajärjestelmää ja päästöjen sääntelyä me EU-maat ovat nähneet paljon vaivaa tämän eteen, kun taas kehitysmaat saastuttavat yhä enemmän ja pian he saavat myös pohjo, pääsevät pohjoisten maiden tasolle. Kioton järjestelmä on puutteellinen. Meidän teollisuutemme kilpailukyky kärsii sen seurauksista. Tämä on pientä teknokraattien näpertelyä kaiken kaikkiaan. Thank you. Kiitos. Teille näyttää olevan sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Herra Federiltä. Olkaa hyvä. Anteeksi, edustaja. Hyväksyttekö tuon sinisen kortin? Kyllä. 30 sekuntia, alkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Kysymys kollegalleni. Etkö näe tätä siten, että ETS yritetään saada toimivaksi? Tiedämme, että se ei ole ollut kovin toimiva ja nyt tavoite on nimenomaan tehdä siitä toimiva. Ja jos verrataan oman maasi teollisuutta vaikkapa ruotsalaiseen terästeollisuuteen, kyllä ruotsalainen teollisuus on tehokkaampaa, kilpailukykyisempää ja puhtaampaa. Me me olemme, me olemme ETSn avulla ottaneet korkeat hiilidioksiverot käyttöön, eikö tämä olisi teillekin hyvä ratkaisu? Oui, Kyllä, kyllä. Miten voi puolustaa järjestelmää, jossa suurimmat saastuttajat Kiina ja Yhdysvallat? Ja, ja kun sitten nämä sitovat tavoitteet loitontuvat, tämä on tuhoisa meidän teollisuudellemme. Me olemme epäedullisessa asemassa ja sen takia meidän pitää olla paremman suorittavia taloudellisesti ja realistisempia ympäristöpoliittisesti. Kiitos. Yksi minuutti, herra Baltsko. Elnök asszony, köszönöm a szót. Az unió széndiokszid kibocsátás kereskedelmi rendszerét azért vezették be, hogy... Kiitoksia. Mitä tulee päästökauppajärjestelmiin, alkuperäinen tavoite oli tehokkuus ja tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2020 tavoitteiden saavutaminen taataan kokonaiskiintiöstä kaikenlainen puuttuminen järjestelmään. Se, siitä on tullut tarpeellista johtuen liiasta kunnianhimoista, vaikka Eurooppa on vastuussa vain 9 prosentista kokonaispäästöjä maailmassa. Näin jää välille liian vähän päästöoikeuksia ja ne yritykset, jotka normaalisti olisivat tehneet hyvin paljon innovaatioita, mutta joista ei kuitenkaan tullut parhaita. Ne on suljettava ja kymmenet tuhannet tulevat menettämään työpaikkaansa ja tällä tavoin meidän täytyy sitten tuoda tänne terästä Intiasta. Onko se todella sitä, mitä haluaa? And a half minutes, Mr. Lavia. Kiitos sitten herra Lavia, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä haluaisin sanoa myöskin hyvä ministeri, koska hekin ovat tehneet paljon, jotta tähän yhteisymmärrykseen päästiin. Olisi siis tärkeää tässä yhteydessä kiittää kollega Belletiä, ja kaikkien ryhmien koordinaattoreita, myöskin puheenjohtajavaltiota, koska sillä oli tärkeä rooli, jotta päästiin yhteisymmärrykseen, joka on paras mahdollinen sopimus tässä yhteydessä. E, tässä keskustelussa joku on kritisoinut päästökauppajärjestelmää. Me tiesimme jo, että se ei olisi täydellinen ja että sitä pitäisi uudistaa, mutta tämä on järjestelmän uudistus Äh, tämä markkinavakausvaranto, äh, sitä tarvitaan, jotta hiilidioksidin arvo nostetaan jälleen hyväksyttävälle tasolle, joiden avulla todella pystytään kannustamaan teollista järjestelmää, äh, jotta se lisäisi kestävyyttä ja vähentäisi päästöjä on aivan selvää, että puhumme nyt markkinavakausvarannosta, josta toivottavasti huomenna kaikki poliittiset ryhmät hyväksyvät, mutta yksi asia on varma. Me puhumme tästä järjestelmästä nyt, kun sitä juuri halutaan uudistaa. Te olette ottaneet tehtävän, eh, hyvä komission jäsen, mutta teidän täytyy antaa selvä viesti ennen Pariisin eh, eh, huippukokousta, että Eurooppa haluaa antaa viestin ilmastonmuutoksen torjumiseksi myöskin huomisella äänestystuloksella, että tuemme tässä myös teollisuuttamme. Kiitoksia. Kiitos. Sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Griffin. Kiitos arvoisa puhemies. EUn päästökauppajärjestelmä on EUn politiikkojen kulmakivenä tarkoituksena vähentää ilman saasteita ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 45 prosentilla. Nykyinen ETS ei kuitenkaan toimi, koska markkinoilla on niin paljon lupa ylijäämiä ylimääräisiä lupia ja mikä on lisännyt päästöjä. On tärkeää, että ETSstä uudistetaan mekanismi, joka sekä kontrolloi päästöjä että edistää investointeja vihreään teknologiaan ja uusiutuvien energioiden käyttöön. Tarvitsemme sellaisen ETS, joka mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen, mutta myös lisää vakautta teollisuuteen. Minusta Markkinavakausvaranto on hyvä väline, jolla voidaan saavuttaa vakautta näille markkinoille. SD-ryhmä tukee markkinavakausvarannon käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti, että, että markkinavakausvarantoon sisällytetään näitä lupia, kun niitä on liikaa ja niitä sitten vapautetaan, kun niitä tarvitaan. Näin ETS olisi joustavampi ja vakaampi ja se auttaisi meitä saavuttamaan ilmastotavoitteemme. Me tarvitsemme tasapainoisen järjestelmän, joka on myös yritysten edun mukainen, kannustaa investointeihin, vihreään teknologiaan ja antaisi näin myös hyvän mallin kaikille muille maille ympäri maailmaa. Me olemme tämän velkaa yrityksille, kansalaisille ja tuleville sukupolville. Kiitos arvoisa. Edustaja, hyväksyttekö sinisen kortin Hela Uleodovskilta? 30 sekuntia. Ja nie zgadzam się z tą argumentacją, już musimy e, dążyć do... Kiitoksia. Olen samaa mieltä tästä asiasta, joka sanottiin. En näe, miksi päästömaksujen pitäisi olla mahdollisimman korkeita. On valtioita, jotka perustuvat hiilitalouteen. Jos näin on, niin miten kompensoisitte perinteisiä hiilitalouksia. Millaista solidaarisuutta voimme odottaa teiltä? Uh, Kiitos arvoisa edustaja. Minä edustan koillis, anteeksi, luoteis Englantia ja me olemme olleet hyvin edelläkävijöitä tässä ja me pyrimme todellakin saavuttamaan ETSn modernisoinnin. Olemme ryhtyneet toimiin. Meillä on modernisaatiorahasto ja haluamme, että muissakin jäsenmaissa saavutetaan lisää vakautta, jotta todella saavutetaan järjestelmä, joka suojelee ilmastoa, edistää eh, uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja suojaa teollisuutta. Sitten seuraava puhuja, edustaja Vitsinevska. Kiitoksia Puhemies, komission jäsen kollegat, vastustan kovasti markkinavakausvarantoa. Tämä on asia, joka perustuu oikeusperustaan, joka on yksinkertaisesti väärä – tämän pitäisi olla asia, josta neuvoston on päätettävä yksimielisesti. Tämä voisi olla todella haitallinen maalleni ja maani kansalaisille. Saksa, Belgia, Luxemburg, niillä on korkeammat päästöt per henkilö. Markkinavakausvaranto tulee iskemään kovasti puolalaisiin, koska meillä on erityinen energiarakenne ja tämä tarkoittaa sitä, että kustannukset tulevat olemaan suhteettomat verrattuna hyötyihin. Minä myös vastustan tällaista keinotekoista äh, hinnan valvontaa päästöoikeudet ovat halpoja, koska meillä on talouskriisi, ei mistään muusta syystä. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Chanilta? Kyllä, olkaa hyvä. Yes, sorry, you have the floor for your blue card. Niin, voitte esittää sinisen kysymyksen. Elnök asszony, hallgatva az előbbi felszólalást. Niin, kuten kuulin, tai olen kuunnellut tätä keskustelua, että onko mitään selitystä sille, että kaikki ovat jotakin vastaan. Toisin sanoen, sitä vastaan, että tässä pidetään tärkeitä asioita markkina ehtoisena, että koko Eurooppa sopeutuisi tähän uuteen järjestelmään. Tässä emme näe mitään oikotietä tai yksittäisreittiä. Anteeksi, 30 sekuntia. zasadami zawartymi w traktatach każdy kraj członkowski ma sopimusten mukaisesti jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus päättää tästä energiasekoituksestaan. Meillä on myös solidaarisuusperiaate. Pyydän, että pidätte mielessänne erityispiirteet, joita on Puolan teollisuudella, mitä tulee sen energiahuoltoon. Teidän ehdotuksenne eivät ole laisinkaan hyväksyttäviä. Ne tulevat juomaan kuilun kehittyvän osan välillä ja kehittyneen osan välillä Euroopassa. Uh, Edustaja Federley, uh, kiitos. Haluaisin ensiksi kiittää Herberiania, joka tässä on, ja, ja tässä Ivo Belettiä. Uh, tässä on todella, tai Herberiania ja minun puolestani välitän kiitokset teille e, esittelijä, vaikka me Aldessa olisimme halunneet mennä hieman pidemmälle. Tässä olette saavuttaneet hyvän e, kompromissin ja varsinkin ITRE-valiokunnassa on saavutettu harvinainen kompromissi, eli tässä on saavutettu todellinen poliittinen voitto. Ja toiseksi haluaisin jatkaa tästä, jotka, josta muut puhuivat, että tämä olisi mahdotonta eurooppalaiselle teollisuudelle. Meillä on paljon vahvaa teollisuutta Euroopassa ja Tämä vahva teollisuus on juuri sitä teollisuutta, joka on ympäristöystävällistä. Kiina on parempi terästeollisuudessa nykyään ja sementtiteollisuudessa. Ja me saamme tällä uuden mahdollisuuden ensi viikolla komission jäsen Kaniette esittelee uuden ehdotuksen ets ja tämän avulla voimme saada aikaan uuden teollisuuden, joka on kilpailukykyinen. Kiitos sitten Rova Koneska, yksi minuutti. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kollegaamme tästä ehdotuksesta tämän ehdotuksen tarkoitus on saada aikaan rakenteellinen muutos päästökauppajärjestelmään niin, että voidaan puuttua tähän valtaisaan ylijäämään, joka on syntynyt vuodesta 2009 lähtien. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, että tämä ontuva päästökauppajärjestelmä joutuu korjattavaksi ja minä olen vielä hyvin skeptinen sen suhteen. Päästökauppajärjestelmä voi olla ainoastaan väliaikainen ratkaisu. Me tarvitsemme sitovia ympäristön suojelullisia rajoja. Meillä ei myöskään ole riittävästi sääntöjä hiilivuodon suhteen. Me tarvitsemme poliittista sopimusta korkeammalla mahdollisella tavalla äh, ja tasolla ilman Kiinan, Intian ja Yhdysvaltojen äh, sopimusta sitovista tavoitteista me emme tule onnistumaan. Me emme voi vain aina vain sopeuttaa tätä eurooppalaista päästökauppajärjestelmää, tarvitsemme globaalin ratkaisun. Kiitos edustaja Eriksson, yksi minuutti. Kiitos, arvoisa puhemies. Minäkin olen monta kertaa epäillyt tätä järjestelmää, järjestelmää. Se on sellainen työkalu, joka ei ole osoittautunut kovin toimivaksi eurooppalaisella tasolla – ja jäsenmaissa on itse asiassa ollut parempia järjestelmiä ja tämä ei ole ollut toimiva pitkään aikaan. Se on selvää, joten on aikakin, että tätä nyt parannellaan. Olen iloinen, että olen myös teollisuus, tai teollisuusvaliokunnassakin nyt on saavutettu tämä tärkeä kompromissi. Tämä on tärkeä askel eteenpäin. Ja komission ehdotus oli huomattavan heikko alun perin. On hyvä, että nyt ollaan päästy asioissa eteenpäin ja paranneltu tätä parlamentissa on tietysti eriäviä mielipiteitä ja tästä on hyvä jatkaa, mutta tämä on vasta ensimmäinen askel. Me tarvitsemme vielä paljon lisäaskeleita ja toivon, että komission jäsen Kanjette ja muut tuovat esiin mahdollisimman nopeasti uuden ehdotuksen siitä, miten EU osoittaa vastuullisuutensa tällä alalla. Kiitos. Tässä taisi olla sininen kortti, mutta tämä jo meni. Aika käy vähin, joten Rova Reed vielä tässä välissä. Olkaa hyvä. Madam President, Puhemies, esittelijä tukee komission ehdotusta, että otetaan käyttöön markkinavakausvaranto. Syynä on se, että tällä tavoin voidaan puuttua markkinoiden volatiliteettiin ja saadaan aikaan pitkän aikavälin vakautta Euroopan teollisuudelle. Tämä ei ole totta. Päästökauppajärjestelmä, takapainotettu järjestelmä ja markkinavakausvaranto ovat pääsyinä teollisuutemme köyhtymiselle. Se ajatus siitä, että päästökauppa Eurooppa-järjestelmä äh, lähettäisi viesti markkinoille tällä tavoin ähm, edistettäisiin energian säästämistä ja alhaisen hiilen teknologioita äh, ei ole onnistunut. Nyt komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön markkinavakausvaranto, kun päästökauppajärjestelmä ei ole onnistunut, mutta monet eivät ymmärrä, että markkinamekanismi, jota on jatkuvasti säädeltävä, jotta voidaan ylläpitää tiettyjä hintatasoja, on itsessään jo ristiriita koska markkinoiden tulisi luoda omat hintansa itsenäisesti. Meidän tulisi tukea hiilivuotoa, eh, teollisuuden ja työpaikkojen menettämistä. Meidän täytyy eh, integroida eh, hidastuva eurooppalainen talous uudella kilpailukykyisellä lähestymistavalla. Nyt aika käy vähin ja sinisen kortin kysymyksiä annetaan vain niille, jotka eivät ole aikaisemmin niitä esittäneet. No niin, Rova Reding, annan teille myöhemmin puheenvuoron, olette jo sellaisen käyttäneet. Herra Stuger, yksi minuutti. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh... Kiitos, rouva puhemies. EU on huono onni, se epäonnistuu. Olipa kyse Kreikasta tai, tai muutto, maahanmuutosta tai päästökaupasta, se ei koskaan toiminut, eikä se tule koskaan toimimaankaan. Ei tämä tule koskaan toimimaan. Meillä on äh, Kiinasta ja Keski-Aasiasta ilmalla on yrityksiä, jotka naureskelevat meille. He ovat meidän hyviä ystäviä, mutta samalla naureskelevat. EU toimii siten, että äh, lentoliput ovat niin kalliita, että kaikki käyttävät näitä äsken mainitsemania lentoyhtiöitä. Turkkilaiset ovat äh, tällä hetkellä myös naureskelemassa niin, että mahaa särkee koska heillä on yksi suurimmista lentokentistä maailmassa. Ja sitä voidaan verrata Skipoliin lentokenttään. Ja sieltäkin saattaa tulla ihmisiä äh, Brysselin kokouksiin. On käyty vaarallisia keskusteluja tästä alueesta. Kiitos. Täällä on sininen kortti. Sopiiko tämä Hyväksyttekö sinisen kortin? Herra Stuger, hyväksyttekö sinisen kortin? Kyllä. 30 sekuntia Frunchulka saa esittää kysymyksensä. Thank you, Chair. Kiitos, puhemies. Herra Stuger esitti, anteeksi, niin tästä lupien yli jakamisesta, että tämä on johtanut järjestelmän epävakauteen. Herra Stuger, oletteko sitä mieltä, että markkinavakausvarannon mm, käyttöönotto vakauttaa loppupeleissä markkinat? Voorzitter, het enige wat ik hier zeg ainut asia, jonka tässä sanoin, on se, että kaikki, mikä nyt on jo keksitty täällä ja tässä, sillä on ollut vain yksi vaikutus. Se on öö, aiheuttanut epävakautta. Sen näkee kaikessa EUn yhteistyössä, Kreikka, maahanmuutto. Se on aiheuttanut epävakauttanut kaikkea sitä, mihin EU on keskittänyt tarmonsa. Kaikki on epäonnistunut, takka tämä vain jatkuu ja pahenee. Tämä parlamentin pitää olla tietoinen tästä. Kiitos sitten Rova Grosted, puolitoista minuuttia. Kiitos paljon rouva puhemies. Minä haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijä Ivo Bellettiä tästä hyvästä sovusta, joka on löytynyt viimeisten kuukausien aikana, kun on puhuttu tästä markkinavarausvarannosta. Sen pitää kannustaa yrittäjiä investoimaan vähähiiliseen teknologiaan, totta kai samalla pitää olla kilpailukykyinen kansainvälisellä areenalla. Tämä varanto, niin kuin sitä tänä päivänä meille ehdotetaan, se ottaa huoleen tämän kaikkien asianosaisten sektorien huolenaiheet, jotka ovat hiilivuodon kohteena. Komission jäsen Arjas Kanjaatte, me olemme valppaita. Me tulemme seuraamaan tätä työtä, kun direktiiviä tarkistetaan, joka, joka tullaan siis julkaisemaan ensi viikolla teidän itsenne toimesta. Minua kuitenkin huolestuttaa yksi asia. Jotkut yritykset ovat jo nähneet suunnattomasti vaivaa. Ne ovat vähentäneet puolen CO2-päästönsä 30 viimeisen vuoden aikaa. Nyt tietävät, eivät enää voi tehdä enempää, koska ei ole tarvittavaa teknologiaa. Ovat nähneet, tehneet kaiken voitavansa ja niiden on pakko tehdä kunnianhimoisempia tavoitteita, mutta se merkitsisi suuria vaikeuksia ajattelen nimenomaan terasteollisuutta EPP-ryhmässä me haluamme tämmöisen innovaatiorahaston, kun puhutaan päästökauppajärjestelmän huutokauppajärjestelmästä. Olen iloinen siitä, että komissio aikoo perustaa tämmöisen rahaston 50 miljoonaa euroa. Ehkä se on vähän, mutta se on alku johonkin ja se on olemassa. Se on konkreettinen väline, jolla tuetaan tulevaisuuden teknologioita. Thank you for one and a half minutes. Kiitos puolitoista minuuttia, Rova Dalli. Kiitoksia. Puhemies, haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä, jotka ovat eh, työstäneet tätä aihetta, koska nuoren pojan äitinä haluaisin, että lapseni kasvaa puhtaassa ympäristössä ja että hänellä samalla on mahdollisuus saada laadukas työpaikka Euroopassa. Tämä on se tasapaino, joka meidän on saavutettava ja sen täytyy olla päästökauppajärjestelmän tavoite. Kymmenen vuotta sitten Euroopan unioni loi tämän järjestelmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta sillä ei ole ollut odotettua vaikutusta. Toisaalta päästökauppajärjestelmän avulla ei ole saatu vähennettyä on saatu vähennettyä kasvihuonekaasupäästöjä, vaikka se saattaa johtua myös talouskriisistä, mutta toisaalta emme ole onnistuneet luomaan vahvaa hintamerkkiä riskiä eh, ja kannustaneet eh, uusien investointien eh, päästökauppajärjestelmä ole toiminut niin kuin se on pitänyt ja siksi meidän täytyy ottaa käyttöön markkinavakausvaranto mahdollisimman pian, eikä ainakaan vuoden 2019 jälkeen. Mm, markkinavakausvarannon tulisi antaa vakautta ja ehkäistä hintaa valuuttojen volatiliteetti, sen tulisi välittää selkeä viesti markkinoille ja auttaa teollisuutta suunnittelemaan tulevaisuutta sekä tukea investointeja puhtaisiin teknologioihin. Päästökauppajärjestelmän menestys tai epäonnistuminen tulee suoraan vaikuttamaan päästöjen tasoihin Euroopassa ja ilmastonmuutokseen. Me tarvitsemme vahvan järjestelmän, joka vähentää päästöjä kustannustehokkaalla tavalla ja varmistaa, että teollisuus pysyy kilpailukykyisenä. Thank you, Madam President. Edustaja Görling. Kiitos, arvoisa puhemies. ETS ei ole täydellinen väline, mutta se on kuitenkin keskeisin ilmastopolitiikan väline. Ja on kiinnostavaa, että tänä päivänä on vain esitetty kritiikkiä, mutta ei ole esitetty mitään vaihtoehtoa. Mikä olisi se vaihtoehto, jolla voisimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä? Ja tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että nämä edustajat eivät välitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Monethan kieltävät koko ongelman olemassaolon. On ikävää, että tällaista argumentointia vielä täällä kuulee, koska tämä ei sovi enää nykypäivään, jos ajatellaan vaikkapa tieteen näke, näkemystä asiasta. Haluaisin tuoda esille hiilivuodot. Meidän täytyy ottaa huomioon teollisuuden kilpailukyky. Tämä ei suinkaan ole ristiriidassa ilmastotavoitteiden kanssa ja on erittäin valitettavaa, että nämä nähdään vastakkaisina asioina. Vain Eilen Timmerman sanoi, että Euroopassa tarvitaan älykästä vihreää teknologiaa. Ja tätä varten tarvitaan investointeja, kannattavuutta ja meillä täytyy olla rahastoja, joilla voidaan rahoittaa investointeja uuteen teollisuuteen. Kiitos sitten edustaja Ernst, yksi minuutti. Paljon kiitoksia. Lasi on puoli täysi tai puoli tyhjä. Tästä äh, voidaan olla eri mieltä. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että on tärkeää sanoa, että kyllä lasi on puoliksi täysi ja on erittäin hyvä, että jotain tapahtuu ja siksi jotain on tehtävä. Ja olen iloinen siitä, että äh, aloitus on aikaisemmin kuin mitä komissio ehdottaa, nimittäin kaksi vuotta aikaisemmin. Hyvä on myös se, että järjestelmä on joustava. Äh, Samalla on on hyvä se, että takapainotetut päästöoikeudet palaut, menevät tähän markkinavakausvarantoon. Se on hyvä asia, siitä on taisteltu. Ongelma on se, että mitä tehdään tällä suurella ylijäämällä varannossa, miksei niitä heti poisteta. Tämä on asia, jota olisimme toivoneet. Se ei myöskään ole johdonmukaista tavallaan. Meidän täytyy sitten lähitulevaisuudessa tästä keskustella, koska on tärkeää, että saadaan aikaan hinnan nousu, jotta syntyy todellinen vaikutus ja päästökauppajärjestelmästä syntyy sellainen vaikutus kuin mitä odotimme ilmastotavoitteiden suhteen niin, että lasi ei lopulta ole vain puoliksi täynnä. Kiitoksia. Kiitos herra Helmer. Yksi. Arvoisa puhemies, Euroopassa olemme kilpailukykykriisin keskellä ja kilpailukykykriisi johtuu korkeista energian hinnoista. Tehtaita suljetaan, työpaikkoja menetetään, investointeja ei ole, niitä tehdään Euroopan ulkopuolelle kyllä. Ja siitä huolimatta, arvoisa puhemies, tänään tässä talossa keskustelemme politiikasta, jonka tavoitteena on yksiselitteisesti tehdä energiasta vielä kalliimpaa. Meidän tulisi miettiä, miten energiaa saataisiin halvemmaksi. Tämä on kuolinisku taloudelle. Kuten kollegani tohtori Reid jo sanoi, kaikki markkinamekanismit, jotka alkavat siitä, että määritellään joku hintataso keinotekoisesti ja joka sisältää sääntelyjärjestelmän tämän tason ylläpitämiseksi, ei suinkaan ole markkinajärjestelmä, vaan erittäin monimutkainen, byrokraattinen ja kallis hiilivero. Minkä takia meillä ei ole järkevää hiiliverotusta. Se voisi olla hyväksyttävää tai sitten ei sellaista ollenkaan. Kiitos ja sitten herra Bey, yksi minuutti. Mikro, pardon, mikro. Just check please. Toimiiko se mikrofoni? Kyllä. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, on ihan selvää, että tämä päästökauppajärjestelmä ei toimi. Mutta sen sijaan, että sen alastettaisiin myös Schulzin teknokraatit haluavat voida tämän markkinavakausvarannon, jotta voidaan vähän korjata tämän järjestelmän virheitä. Tämä on peria- markkinoiden itsesäätelyperiaatteisten vastaista. Eurokraatit ovat siihen kiintyneet ja tämä on todellinen epäonnistuminen teollisuudelle. Tämä tarkoittaa uuden epäsuoran veron synnyttämistä ja se on heille haitannollista, koska ulkoeurooppalaiset kilpailijat eivät joudu maksamaan sitä. Tämä järjestelmä hyödyttää vain keinottelijoita, jotka käy käyttävät tätä vihreätä tekosyytä, kun vähennetään CO2-päästöjä, tekevät saastumisesta kaup- markkinatavaraa, jolla on oma arvonsa. Ei siis pidä siis ihmetellä, että nämä suuren luokan roistot hyötyvät tästä järjestelmästä, joka nyt on käynnistetty. Se tarkoittaa sitä, että tässä on, tässä on kyse noin 5 miljardista euron veronpetoksesta tässä on nyt tässä tehty siten, että tämä Tajani mietintö on suuri epäonnistuminen. Minun ryhmäni kansanvapauksien Eurooppa tulee äänestämään tätä vastaan. Mr. Jeb, one and a half minutes, please. Herra Drip, puolitoista minuuttia. O e, redukcji emisji mówimy od wielu długiego okresu czasu. Kiitos. Päästöjen vähentäminen e, pitkäksi aikaa on tärkeää. Päästökauppajärjestelmällä on saavutettu jonkinlaista menestystä päästöjen vähentämisessä, mutta me tiedämme, että päästöoikeuksien hinta on laskenut. Syy on talouskriisissä. Nyt tarvitaan vähemmän päästöoikeuksia. Minä vastustin tätä markkinavakausvarantoa koska se vääristää oikeusvarmuuden. Me tiesimme, että markkinavakausvaranto oli suunnitteilla vuodelle 2021. Tästä sovittiin osana viime syksyn Eurooppa-neuvoston huippukokousta ilmastosta. 2021 piti käynnistää markkinavakausvaranto. Lisäksi tehtiin, tehdään nyt, ollaan nyt tehty päätös siitä, että takapainotetut päästöoikeudet palautetaan tähän markkinavakausvarantoon ja sekin vääristää oikeusvarmuuden Monet ihmiset ovat huolissaan hiilivuodosta siitä, että tuotanto siirtyy Euroopasta muihin maihin. Me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan Pariisissa, vaikka toivommekin, että päästään maailmanlaajuiseen sopimukseen. Meidän ei pitäisi muuttaa noin vain järjestelmiä, joita meillä on. Sitten edustaja Garcia Perez, hän ei olekaan paikalla. Seuraava puhuja Tosenovski, yksi minuutti. paní předsedající pane komisaři hyvä puhemies arvoisa komission jäsen tämä keskustelu miten rupeamme hallinnoimaan tätä järjestelmää päästökauppajärjestelmää ja lupajärjestelmä on ollut hyvin monimutkainen. Tässä parlamentissa siitä on keskusteltu pitkälti. Minä olen aika skeptinen siinä mielessä, että pystymmekö me nyt saamaan tämmöisen pysyvän vakaan lupajärjestelmän. Tässä on kyse järjestelmästä, joka on ihan keinotekoinen on keinotekoinen. En minä tiedä, onko se kestävää pitkällä aikavälillä. Sen takia meidän pitää ensiksi saada hallinnolliset toimet johonkin päätökseen, koska ne voivat vahingoittaa tätä järjestelmää jatkossa, kun se on niin keinotekoinen. emme todellakaan pysty hahmottamaan. Minä en ainakaan näe itse, että me voisimme toimia tällä tavalla. Voisimme tämmöistä ilmaisjakoa ruveta toimittamaan, toim, toteuttamaan. Keskustelu on käyty paljon tästä mietinnöstä. Se on käynyt selväksi, että meidän pitää ajatella ihan uudenlaista päästöjärjestelmää. Kiitos herra Karens, yksi ja puoli minuuttia. Arvoisat kollegat, hyvä puhemies. Euroopan unioni on kaupparyhmittymä ja se käy kilpailua globaalilla tasolla. Yhdysvallat on muun muassa kova kilpailija. Ja Amerikassa pyritään ennen kaikkea vähentämään hintatas- tai alentamaan energian hintatasoa, kun taas meillä Euroopassa pyritään mahdollisimman alhaiseen hiilidioksidipäästötasoon. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että energian hinta nousee tämän seurauksena. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että teollisuutemme on varsin vaikea kilpailla amerikkalaisen teollisuuden kanssa, koska siellä energia on niin paljon halvempaa. Ei mikään tiede osoita, että ihmiskunnan on tarpeen vähentää ilmaston tai kasvihuonekaasupäästöjä, tai tämä voi olla tieteellisesti totta, mutta me olemme poliitikkoja, meidän täytyy luoda asianmukaiset toimintaedellytykset teollisuudelle. Emme saa antaa energian hintojen nousta niin paljon, että teollisuutemme kilpailukyky romahtaa teollisuudelle täytyy antaa tiettyjä poikkeusjärjestelyjä, jotta emme ajaudu siihen, että teollisuus lähtee Euroopasta. Kiitos sitten yksi minuutti, herra Paulutsi. Kiitoksia puhemies pitkä talouskriisi on heikentänyt eh, eh, ja eh, asettanut kriisiin päästökauppajärjestelmän. Päästöoikeuksien hinta on alentunut liian alhaiseksi ja tämä alhainen hinta ei ole kannustanut innovaatioprosessiin. Siksi on hyvä, että me luomme tämän markkinavakausvarannon saamme mm, järkevän hinnan vakauden yrityksille ja kiintiöitä, joilla voidaan tukea teollisia hankkeita, jotka aiheuttavat vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on oikea tie, tämä ei vaarenna ilmaston suojelua. Mm, mutta markkinavakausvaranto on tärkeä toimenpide se ei kuitenkaan riitä. Me tarvitsemme heti myös päästökauppajärjestelmän uudistusta. Olemme ottaneet huomioon, että komission jäsen äh, on äh, tässä ryhtynyt toimintaan. Tarvitsemme uudistuksen ennen Pariisin kokousta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sarbu, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä. Tämä on erittäin vaikea asia ja tarvitaan sopimus, joka olisi hyödyksi kaikille jäsenvaltioille. Se on kuitenkin erittäin vaikea. Erot talouksiemme välillä, tärkeiden teollisuuden alojen välillä, välillä ovat hyvin suuret. Minun maassani raskalla teollisuudella on tärkeä rooli ja siksipä ähm, äh, minun maani äh, korkea hiilidioksidihinta tulee vaikuttamaan suuresti. Uskon, että meidän täytyy arvioida äh, mahdollisuutta tarjota kompensaatioita tai taloudellista tukea teollisuudelle, joka kärsii epäsuorista vaikutuksista liittyen päästökauppajärjestelmään ja teemme tämän ehdotuksen komissiolle osana päästökauppajärjestelmän uudistamista. Näiden ongelmien että päästökauppajärjestelmä on tärkeä osa ilmastonmuuton torjumista. Kiitoksia. Mulțumim și noi. Kiitoksia. Ja nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa ja ennan puheenvuoron viidelle kollegalle. Ensimmäinen on edustaja Sean Kelly. Teillä on puheenvuoro yksi minuutti. Eh, eh. Tämä on todella tärkeä ehdotus ja Ivo Belet on tehnyt todella hyvää työtä näin hänet työn touhussa ja hän oli todella tehokas. Hän on saanut aikaan kompromissiratkaisun ja tämä on varmasti auttanut myös komissiota toimittamaan uuden ehdotuksensa 15. heinäkuuta. Ja tärkeää on, että tässä saavutetaan kaksi tavoitetta. 40 prosentilla pitää vähentää päästöjä 2030 mennessä ja toisaalta pitää sitten parantaa teollisuuden kilpailukykyä. Nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan ne voidaan saavuttaa samoin menetelmin tai välinein. Ja tärkeää on, että ETS otetaan käyttöön entistä toimivampana ja on hyvä, että jos aloitusajankohta on jo 2019, se on hyvä idea. Olen ITRE-valiokunnan esittelijä ja osallistun Pariisin kokoukseen. Tämä on varmasti hyvä askel. Kiitoksia sitten edustaja Gilles Barnio, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät edustajat Euroopan parlamentin esittelijänä 21. Minä olisin kiittää komission jäsentä Arjes Kanjete siitä, että tämä varanto on nyt luotu, markkinavarausvaranto, hiiliä ajatellen, jonka me aiomme huomenna äänestää vahvistaa huom- täysistunnossa. Sen avulla pystymme ottamaan siihen pois nämä lupaylijäämät ja silloin me voisimme lähteä hyödyntämään tätä instrumenttia. Kun puhutaan COP21 Pariisissa, meidän pitäisi sitä ennen saada todellinen uudistus tähän päästökauppaan CO2-päästöjä ajatellen, jotta meillä olisi ehkä tällainen riippumaton viranomainen määräisi nimenomaan luvut ja tavoitteet CO-päästöjä ajatellen kansallisella tasolla ja EU-tasolla. Tämä väline antaa meille mahdollisuuden, hyvä komission jäsen, vahvistaa meidän uskottavuuttamme kansainvälisesti, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Tässä on kauniit näkymät meidän edessämme, kun ajattelemme joulukuun Pariisin kokousta.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 arvoisuudet ovat luoneet kaksi miljardia käyttämätöntä päästöoikeutta vuoden 2013 ja 2020 välillä, joten me haluamme uudistaa järjestelmää, jotta voisimme alentaa kasvihuonekaasupäästöjä. Tällaisen varauksen luominen järjestelmän vakauttamiseksi ei tule olemaan riittävän tehokas, jos me emme rahoita eh, riittävästi investointeja vaihtoehtoisiin energialähteisiin. Jos emme investoi näihin vaihtoehtoisiin lähteisiin, siirtyminen elinkelpoista järjestelmää kohtaan ei tule toteutumaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jakovčić, yksi minuutti. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedavajući. Kiitos, arvoisa puhemies. Minäkin olen hyvin tyytyväinen komission ehdotukseen. Tämä on askel eteenpäin ja oikeaan suuntaan. Tällä tavoin voidaan vakauttaa markkinoita. Sitä tarvitaan. No sitten tämä tasapainon vaikeus, että saavutettaisiin sekä ilmastotavoitteet että teollisuuden tavoitteet. Ei tämä näin poissulkevaa ole. Tämä voi johtaa hyvin kannustimiin, että voidaan ottaa käyttöön puhtaampaa teollisuutta, mutta haluaisin varoittaa komissiota yhdestä asiasta. Mitä aiomme tehdä niiden investointien kanssa, jotka ovat nyt ö, tulossa ja ne vain lisäävät hiilidioksidipäästöjä? Miten me vastaamme tällaisiin investointipyyntöihin? Ja toiseksi Oletteko harkineet erityispolitiikkaa Puolassa, nimittäin Puolan hiiliteollisuuden vahvana valtiona on hyvin ongelmallinen? Kiitoksia. Edustaja Ferreira yksi. Kiitos paljon puhemies. Hyvä komission jäsen, on kysymyksiä, joihin hiili markkinoiden edustajat eivät ole saaneet vastausta. Mitä tutkimuksessa on tehty? markkinoiden äh, luomilla välineillä, ei mitään. Mitään tutkimusta ole tehty nolla. Hiilimarkkinat ovat jo tehottomat ja täysin vääristyneet. Sen avulla on myöty, voitu myö, tietysti ansaita paljon rahaa, mutta nämä maksaneet miljardeja julkisille talouksille. Tämä on suuri epäonnistuminen. Ei ratkoisi ole se, että vähän korjataan, jotta kaikki kuitenkin jatkuu ennallaan, kuten ne, jotka, jotka haluavat tilanteen jatkuvan suunnilleen ennallaan. Meidän pitää muuttaa tavoitteita, pitää olla tehokas säännös, joka ottaisi huomioon myös ympäristöpoliittiset tekijät ja olisi sosiaalisesti oikeudenmukainen. Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että komissio jäsen Arias puhuisi. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin edustajat, kiitos tästä käydystä keskustelusta, joka osoittaa, että olemme saavuttaneet tasapainoisen kompromissin. Nyt täytyy kääntää katse eteenpäin ja kerron teille vähän tähän laajemmasta asiayhteydestä. Nyt ETS on, tai voidaan tällä tavoin korjata. Ja sitten voimme korjata koko ETS-järjestelmä vuoden 2020 jälkeen. Viime vuonna lupasin tuoda teille muita elementtejä, jotka liittyvät tähän ETS-järjestelmään, millä saadaan markkina, markkinat vakaiksi vuoden 2020 jälkeen. Tämä on yksi väline, tämä markkinavakausvaranto, ja komissio aikoo ensi viikolla todella 15.7. esittää uuden ehdotuksen uudesta ETSstä. Tämä ehdotus ähm, on merkittävä askel kohti kestävää eteenpäin katsovaa energiaunionia ja tämä on avainpoliittinen tavoitteemme komissiossa tänä päivänä. Ja tässä on saatu strategista ohjausta lokakuussa 2014. Ensiksi vapaat tai ilmaisjakojärjestelmä teollisuudelle jatkuu, jotta hiilivuotoriskiä riskiltä suojataan. Ja sitten otetaan käyttöön modernisaatiorahasto, jonka tavoitteena on modernisoida energiajärjestelmää köyhemmissä jäsenmaissa ja erityisesti pyritään kiinnittämään huomiota sähkön tuotantoon, avoimuutta lisätään myös. Ja sitten annetaan tukea vähähiilisille innovaatioille. Otamme käyttöön innovaatiorahaston, joka yhdistää nykyisiä välineitä ja tällä pyritään rahoittamaan innovatiivisia teollisuushankkeita. Ja tämä on niin monimutkainen asia, että se johtaa haastavaan, mutta hyvin kiehtovaan lainsäädännölliseen keskusteluun. Ja tärkeää on, että nyt pääsemme tässä asiassa eteenpäin. Markkinavakausvaranto on hyvä ensimmäinen askel ja olen vakuuttunut siitä, että tämä hyödyttää sekä Euroopan teollisuutta että sen kansalaisia. Raportor. Mekin kiitämme. Nyt sitten esittelijä Ivo Bellet, teillä on puheenvuoro. Eh, eh, Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä luulen, että voidaan sanoa ihan hyvällä syyllä, huomenna, kun me äänestämme, niin tilanne nyt ei ole mitenkään täydellinen. Joskus täydellinen on hyvän vastakohta, mutta meillä on innovaatiorahasto, se on hyvä asia. Ehkä olisimme voineet mennä vieläkin pidemmälle, tehdä parempia päätöksiä, mutta tämä on nyt kompromissia siis. Ja kyllä nämä päätökset ansaitsevat parlamentin hyväksynnä, kuten jotkut sanovat. Tämä on kuitenkin askel hyvään suuntaan kun taistelemme ilmaston lämpenemistä vastaan. Mitä kollega Göring sanoi, minä, me olemme saaneet aika paljon kritiikkiä täällä. Ei se ole huono asia, mutta en ole kuullut mitään vaihtoehtoja, joita olisi tarjottu että ehkä tämä on ollut vähän liian helppoa kritisoida meitä sanomalla, että sanomalla vain, että tämä ei ole hyvä, mutta ei mitään muuta ole tarjottu sitten tilalle puolalainen sanoi, että, että tässä on yli, ylijäämää, joka on liian merkittävä. Meillä on uusia toimenpiteitä, jotka pyrkivät auttamaan niitä jäsenvaltioita, jotka edelleen turvautuvat suuresti hiilin käyttöön, kuten komission jäsen puhui tästä energiasektorista. Solidaarisuusrahasto on tärkeä rahasto, josta voidaan löytää miljardi euroja jolla autetaan näitä maita. Seuraava etappi on ensi viikolla, kuten komissaari puhui heinäkuun 15. päivästä. Silloin reformi kun näkee, se on suuri päivä reformille, mutta työ ei ole kuitenkaan vielä saatu päätökseen. Onko meillä, olemmeko me liikaa puolustuskannalla? Meidän täytyy kääntää katsemme eteenpäin tulevaisuuteen, mutta komission jäsen sanoi, meidän pitää olla selektiivinen. Meillä pitää olla takeita tarjottavana teollisuudelle, joka käyttää liikaa energiaa jolloin silloin hiilivuodon vaara on aina mahdollista. Meidän pitää auttaa näitä teollisuuden aloja. Lopuksi, hyvä puhemies, voisin sanoa, että ilmaston lämpeneminen, ympäristön suojelu, ilmaston suojelu, työllisyys Euroopassa, eivät ne saa olla vihollisia keskenään. Ähm. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys järjestetään huomenna. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin eh, edustaja Fernandeksen mietintö vuoden 2016 talousarvio trilogio koskevat neuvotteluvaltuudet.